Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu on päättynyt. Äänestys toteutetaan seuraavan täysistuntoviikon aikana. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. Esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle ilmaisuvapauden rikkominen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuva syrjintä Liettuassa. Pyytäisin puhujia todellakin pitäytymään teille myönnetyissä puheajoissa, jotta me saisimme työmme päätökseen ennen puolta yötä. Ensimmäinen puhuja on yksi suullisen kysymyksen esitteistä. Rouva Intenveld, kolme minuuttia. Ähm. Kiitos puhemies. Komission jäsen. Me puhumme tänään ei suinkaan ensimmäistä kertaa lainsäädäntöä, joka on hyväksytty liittuen parlamentissa lainsäädäntöä, jolla tulee olemaan potentiaalisesti hyvin äh, negatiivinen vaikutus homo- ja lesboihmisiin Liettuassa. Me keskustelemme tästä uudelleen, koska tämä parlamentti on jo kerran hyväksynyt päätöslauselman. Päätöslauselma, jota me nyt ehdotamme huomiseen äänestykseen, on hyvin selkeä. Me vetoamme Liettuan kollegoihin niin, että he miettisivät tätä paremmin varmistaakseen, että mikä tahansa lainsäädäntö, jonka he hyväksyvät, ei syrji ähm, homoseksuaaleja. Minun ei varmaan tarvinne sanoa paljon enempää itse päätöslauselmasta, mutta minusta on tulossa yhä enemmän selväksi, että Euroopan unionin on käytettävä vahvempia laillisia välineitensä perusoikeuksien varmistamiseksi. Me olemme puhuneet eh, Unkarin ristiriitaisesta eh, medialainsäädännöstä ja nyt on kysymys aika lailla samoista asioista. Me olemme eh, määritelleet 500 miljoonan kansalaisen perusoikeudet ja perussopimuksessa, mutta mitä tulee näiden perusoikeuksien toimeenpanoon, siinä meillä on puutteita. Siksi haluaisinkin kuulla komission jäseneltä hänen näkemyksensä meidän ehdotuksesta eh, eurooppalaisesta tiekartasta homoseksuaalien eh, oikeuksista. Kysymys on sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Meillä on siihen tiekarttoja, meillä on kaiken näköisiä strategioita, joilla taistelemme muukalaisvihamielisyyttä ja rasismia vastaan, sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Meillä on kaiken näköisiä strategioita, joilla me pyrimme vahvistamaan perusoikeuksia, mutta ei homoseksuaalien oikeuksia. Minusta on erittäin kiireellistä ja välttämätöntä, että meillä on tällainen strategia. Strategia, jolla voimme taistella välinpitämättömyyttä, syrjintää, vihaa vastaan ja samanaikaisesti vahvistaa homoseksuaalien oikeuksia. On paljon esimerkkejä. Tänä päivänä me keskustelemme Eh, niistä tarkistuksista, joita on esitetty Liettuan parlamentille, mutta tämän ei tulisi kuitenkaan eh, jättää huomiota sitä seikkaa, että homofobia on kaikissa jäsenvaltioissa. Ja haluaisin kiinnittää komission huomion toiseen asiaan ja kuulla komission näkemyksen. Tämä koskee eh, eurooppalaista turvapaikkapolitiikkaa. Turvapaikan poli- turvapaikanhakijat, jotka hakevat turvapaikkaa sen vuoksi, että he ovat joutuneet syytteeseen Äh, seksuaalista suuntautumisestaan joutuu yhdessä jäsenvaltiossa tällaiseen testiin, joka on erityisen alentava. Ja sillä ei ole mitään tekemistä Euroopan unionissa. Ja haluaisin kuulla, mitä komissio aikoo tehdä tälle asialle. Grazie. La parola all'onorevole Lunacek. Per... Seuraava puhuja, Lunacek, kaksi minuuttia. Mrs. President. Mrs. Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat Kollega Intveld on jo selittänyt, mistä päätöslauselmassa on kyse. Olen hänen kanssaan pitkälti samaa mieltä myös niistä kysymyksistä, joita teille pitäisi esittää, hyvä komission jäsen. Tarvitsemme tiekartan tässä asiassa Euroopan unionissa. Haluaisin hieman laajentaa näkökulmaa kenties niiden suuntaan, jotka eivät ole vielä lyöneet kantansa lukkoon ja päättäneet äänestää tämän puolesta. Sophie Indevelt, minä, Michael Cashman ja Christopher Fellner. Edustamme parlamentissa neljää eri ryhmää, enemmistöryhmiä. Viime kesänä olimme Vilnassa, Liettuassa. Siellä järjestettiin Pride-messu ensimmäistä kertaa ja tuettiin lesbojen ja homojen oikeuksia kaupungissa. Me olimme siellä mukanamme lippu ja kerroimme kaikille, että tämä lippu suojaa meitä lesboja, homoja, transseksuaaleja. Tämä pätee myös Liettuan. Mitä meille tapahtuisi ja liettualaisille tapahtuisi, jotka ensi vuonna lähtevät marssimaan tasa-arvoisten oikeuksien puolesta, jos tämä eh, laki hyväksytään sellaisenaan. Jokainen meistä voisi saada 290 euron sakot siitä, että julkisesti, 2900 euron jakot, sakot siitä, että julkisesti edistämme eh, homoseksuaalinen lesbouden asiaa. Onko tämä todellakin sitä, mitä tämä parlamentti haluaisi, mitä Liettuan parlamentti haluaa? 20 vuotta sitten maat taisteli vapauden puolesta ja myös homot ja lesbot taistelivat Liettuan vapauden puolesta 20 vuotta sitten. Olen tyytyväinen siitä, että Liettuan presidentti ja hallitus ovat jo sanoneet, että tämä lakihanke on perustuslain vastainen. Toivottavasti on aivan selvää, että seksuaalinen suuntautuminen eri muodoissaan on osa kaikkia kulttuureja kaikissa yhteiskunnissa ja on sitä myös Liettuassa. Kun ajatellaan sitä, että salattaisiin tällaiset tosiasiat nuorilta ja ihmisiltä johtaa viharikollisuuteen, viharikoksiin. Sitä Liettuan parlamentti eikä tämä parlamentti halua. Toivon, että tuette päätöslauselmaa ja että komissiokin sitä tukee. Toivottavasti saamme myös komission jäsenen tuen. Grazie, la parola all'onorevole De Jong. Kiitoksia ja sitten rouva De Jong, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Liityn edellisiin puhujiin ja siihen, mitä he ovat sanoneet ja haluaisin ottaa vielä toisen näkökulman tästä ongelmasta liittyen tähän ehdotettuun lainsäädäntöön ja siihen, että se tulee vaikuttamaan pahasti, ei ainoastaan Liettuaan, mutta se voi johtaa myös muissa jäsenvaltioissa saman sukupuolen välisten esimerkiksi rekisteröiden liittojen ja avioliittojen ongelmiin. Me olemme yhdessä lähettäneet kysymyksen ja haluamme selvityksiä. Komission jäsen on antanut meille vastauksen, jossa te sanotte, että Euroopan tuomioistuin hyväksyy samaa sukupuolta olevien avioliitot, mutta tuleeko Liettua hyväksymään sen, jos esimerkiksi ei ole kyseisen maan kansalainen? Ja millä tavalla tämä tulee vaikuttamaan Onko tässä lainsäädännössä huomioitu myös nämä kumppanuudet ja samaa sukupuolta olevien avioliitot? Komission pitäisi ryhtyä toimiin, mikäli tämä lainsäädäntö todellakin toteutetaan. Ovatko komission palvelut miettineet sitä, mitä seurauksia tämä saattaa aiheuttaa myös muissa jäsenvaltioissa? Mihinkä toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä Liettua ja esimerkiksi Romaniaa vastaan. Ja toivon, että te voisitte reagoida myös ihmisoikeusviraston raporttiin, joka koski homofobiaa. Se, mitä nyt Liettuassa tapahtuu, osoittaa, että asiaan on kiinnitettävä huomattavasti enemmän huomiota ja toivomme, että komissio laatisi oman erillisen raporttinsa homofobiasta Euroopan unionissa. Kiitos. Grazie, la parola all'onorevole. Kiitoksia ja seuraava puhuja Flashikova Benova, kaksi minuuttia. Dobrý večer, pani komisárka. Uh... Hyvää iltaa komission jäsen. täytyy sanoa vilpittömästi, että en, en ymmärrä, mitä Liettuassa tapahtuu. Tai kenties me olemme vain niin vihaisia siitä, että tällaista ei saisi tapahtua. Me olemme nyt Euroopan unionissa ja olemme päässeet eteenpäin, olemme saaneet edistyksestä aikaiseksi, ymmärrämme mitä perusoikeudet ovat. Nyt jäsenvaltiot sanovat, että ei tämä pidä paikkaansa. Ajatus siitä, että säädetään lakkia. Äh, joka estäisi äh, tiedotuksen muista kuin heteroseksuaalista suhteista, on, on taantumuksellinen. Moraalisen terveyden suojaaminen lasten ja nuorten parissa on vain tekosyy. Me haluamme suojata lapsia väkivallalta ja köyhyydeltä. Me haluamme sellaiset olosuhteet, että he voivat turvallisesti kehittyä mutta me kaikki, suurin osa meistä tietää henkilökohtaisesta kokemuksesta, että lapset eivät millään tavalla kärsi rakkauden osoituksista, ovatpa ne minkä tahansa sukupuolen välillä. Meidän täytyy pyrkiä selittämään parhaalla mahdollisella tavalla tilanne ei saa jäädä epävarmuutta siitä, että tällainen lainsäädäntöhanke on ristiriidassa perusoikeuksien kanssa, perusoik- ihmisoikeuksien kanssa ja EUn lainsäädännön kanssa. Ilmaisuvapautta ei kunnioita, kunnioiteta kokoontumisvapautta niin ikään ja syrjimättömyyden periaatetta seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Kysymykseni komission jäsenelle on seuraava. Pitäisikö laki panna täytäntöön? Aloittaako komissio rikkomusmenettelyn, jos laki otetaan käyttöön? Grazie, la parola alla Kiitoksia ja nyt on puheenvuoro komission jäsenellä Rova Redingillä. By, uh, Puhemies, haluaisin aloittaa vakuuttamalla, että komissio on hyvin yksiselitteinen homofobia suhtaan sen vuoksi, että se on rikos ihmisen arvokkuutta vastaan – sen vuoksi viime vuoden äh, marraskuussa 21. päivä vierailin Liettuassa ja keskustelin äh, presidentti Preppas Kaiten kanssa ja oikeusministerien kanssa. Ehdotus äh, muuttaa tätä hallinnollista koodia, joka muuttaisi lakia sillä tavalla, että homoseksuaalista suhteista julkisilla paikoilla sakotetaan samoin kuin suhde siitä, että, että muutettaisiin myös rikoslakia. Sen tiedon mukaan, mitä minulla nyt on, on se, että tämä tarkistuksen hyväksyminen Liettuan parlamentissa, sitä siirrettiin eteenpäin ja odotetaan, että sitä äänestettäisiin tämän vuoden keväänä joka merkitsee sitä, että asiasta keskustellaan yhä ja komissio tutkii näitä ehdotuksia muuttaa rikoslakia samoin kuin muuta liettualaista lainsäädäntöä katsoen, ovatko ne yhtäläiset EUn lainsäädännön kanssa. Jo vuonna 2009 komissio ilmaisi suuria huolenaiheitaan Liettuan viranomaisille liittyen äh, tämän alaikäisten suojelulakiin ja sen yhteen sopimiseen äh, esimerkiksi perusoikeuksiin. Ja komission äh, puuttumisen vuoksi tätä lakia muutettiin 2009 joulukuussa. Tässä laissa pyritään arvostamaan perhearvoja ja rohkaistaan perheen luomiseen ja avioliittoon. Ja käytännön toimeenpano tässä laissa voi herättää kysymyksiä, mitenkä tämä esimerkiksi suht, on, on suhteessa esimerkiksi e-kauppalainsäädäntöön. Komissio jatkaa näiden asioiden tarkastelua. Mitä tulee informaatioon, jota olen saanut liittyen tähän informaation antamiseen lainsäädännön muuttamiseksi? 18. lokakuuta 2010 tämä esitettiin ja tässä sanotaan, että että mainostaminen ja audiovisuaalinen kommunikaatio ei saa sisältää minkäännäköistä seksuaalisen suuntautumisen edistämistä tai esittelyä. Ja mikäli tällaiset asiat nyt jätetään lainsäädäntöön, niin tässä olisi samanlaiset ongelmat liittyen audiovisuaali- ja mediadirektiivin soveltuvuuteen ja artiklan 21 perusoikeuskysymyksiin. Toukokuussa 2010 komissio kirjoitti Liettuan hallitukselle ilmaisten huolenaiheensa Baltian Gay Pride-kulkueen kieltämisessä. Me Puhuimme tästä silloin, koska kysymys oli rauhanomaisesta tapahtumisesta perussopimuksen 12 mukaisesti, ja se on yksi osa niitä periaatteita, joille unioni on perustettu. Ja sen perusteella sitten 8. toukokuuta tämä Baltian Gay Pride-kulkue saatiin järjestää. Tähän hän arvoisa parlamentin jäsen tuolla jo viittasi. Mitä tulee kysymykseen mahdollisesta eurooppalaisesta strategiasta homofobian vastaisessa taistelussa. Siinä komission prioriteetti on varmistaa, että EU-lainsäädäntö äh, vastaa täysin EUn perusoikeuskirjaa myös artikla 21, jossa kielletään syrjintä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Millä tavalla tämä sitten tehdään ja toteutetaan? Tämä selvitettiin ja selitettiin hyvin selkeästi komission tiedonannossa perusoikeus, perusoikeuskirjan toimeenpanosta, joka hyväksyttiin lokakuussa 2010. Ja me palaamme tähän asiaan vuosittaisessa raportissamme siitä, miten perusoikeuskirja on toimeenpantu, ja tähän liittyy myös artikla 21. Eli äh, tän, tänä keväänä tulee tämä ensimmäinen raportti. Ja tämän mukaisesti esimerkiksi tämä fallometrinen testi, turvapaikkahakemuksessa on osa EU-lainsäädäntöä ja se liittyy suoraan artiklaan 21 perusoikeuskirjassa – ja artiklassa 21 kielletään syrjintä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Tämä merkitsee hyvin selkeästi sitä, että mikäli EUn lainsäädännössä tai EUn lainsäädännössä, jota toimeenpannaan kansallisella tasolla, on syrjintää, silloin unionin täytyy puuttua. Joten tässä on hyvin selkeästi nyt unionin tehtävä puuttua asiaan. Ja lopuksi haluaisin ilmoittaa, että komissio aikoo vahvasti taistella homofobiaa ja sukupuolisen suuntautumisen perusteella tapahtuvaa syrjintää vastaan kaikin niiden toimivaltuuksien mukaan, mitä, toi, mitä perustamissopimukset tarjoavat. Mitä tulee sitten siviilisäädyn hyväksymiseen. Me, meillä ei ole mitään tarkoitusta ehdottaa lainsäädäntöä, joka puuttuisi perhelainsäädäntöihin jäsenvaltioissa tai joka muuttaisi kansallista määritelmää avioliitosta. Nämä ovat asioita, jotka kuuluvat lähipäätöspiiriin. Vihreässä kirjassa puhutaan tällaisista rajat ylittävistä tilanteista, jossa puhutaan molemminpuolista tunnustamisesta esimerkiksi syntymätodistuksesta eikä saman sukupuolen välisestä avioliitosta. Joten meidän ei tule nyt sekoittaa asioita. Joten jäsenvaltiot itse määrittelevät, mikä on avioliitto, ja Euroopan unionin tehtävä on huolehtia vapaasta liikkeestä ja syrjimättömyydestä. Tässä on kysymys kahdesta eri asiasta. Meidän tulee toimia EUn lainsäädännön mukaisesti. Grazie, Kiitoksia, arvoisa komission jäsen. Ja nyt poliittisten ryhmien puhujat ensimmäisenä kansanpuolueen nimissä Busuttil kaksi minuuttia. E Kiitos puhemies komission jäsen. EPP on sitoutunut kunnioittamaan unionin arvoja, erityisesti ihmisarvon kunnioittamista. Euroopan pitää taistella kaikenlaista syrjintää vastaan. Tämä sisältää syrjinnän seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Samanaikaisesti meidän on kunnioitettava demokraattisia oikeuksia, kunhan kunnioitetaan syrjimättömyyden periaatetta ja ihmisoikeuksia, niin että voidaan keskustella ja muuttaa kansallisia lainsäädäntöjä ilman, että puututaan parlamentin itsemäärisoikeuteen, subsidiariteettiin tai ennenaikaisesti tuomita jäsenvaltioita. Emme pidä ajatuksesta, sitä ajatuksesta, että tuomitaan jäsenvaltioita erityisesti kun tässä tapauksessa ehdotettu muutos ei ole vielä edes tullut äänestykseen Liettuan parlamentin täysistunnossa. Heitä edelleenkin tutkitaan viranomaisten toimista Liettuassa. Ehdotettu muutos on jo nyt arvioitu sellaisiksi, että se on Euroopan unionin lainsäädännön kanssa ristiriidassa. Liettuassa on jo ilmoitettu, että siellä ryhdytään toimiin tilanteen korjaamiseksi niin, että hyrimättömyyden periaatetta voidaan kunnioittaa. Ehdotettu laki ei todennäköisesti edes päädy Liettuan lakikirjoihin, eikä näin ollen ole mitään tarvetta tuomita kyseistä jäsenvaltiota johtopäätöksenä kuitenkin voin todeta, että toivon, että EPP voisi tukea yhteistä päätöslauselmaa, kunhan se ei tuomitse mitään yksittäistä jäsenvaltiota ja kunhan sitä muutetaan tasapainoisemmaksi. Kiitos. Grazie. Credo che l'onorevole Kiitoksia. Uskon erikoisin, että herra Mores ei näytä olevan salissa, joten seuraava puhuja on Roa Ladford, kaksi minuuttia alderyhmän nimissä. Puhemies, olin hieman tässä yllättynyt. Toivon todella, että Liettua ottaa opiksi Ison-Britannian kokemuksesta. Siellähän on ollut omat tuskan hetket, meidän omat tuskan hetkemme, kun oli lainsäädäntö hyväksyttävissä, hyväksyttiin lainsäädäntöä, joka kieltää homoseksuaalisuuden edistämisen kouluissa. Puolitoista vuotta sitten todettiin, että oltiin väärässä, kun tätä 88 vuodelta peräisin olevaa lakia tuettiin. Sen jälkeen se on toki kumottu. David Cameron ennusteli että Tooripuolueesta tulisi ensimmäinen avoimesti homoseksuaali pääministeri. Tämä jää nähtäväksi. Mutta joka tapauksessa ajatukset ja asenteet ovat kovasti muuttuneet vuosikymmenissä. Kollega Charles Tannock varmasti tietää asennemuutoksesta enemmän kuin minä, mutta EPP, EPPn päätöslauselma on varsin hillitty ja maltillinen tässä aiheessa. Ja kenties EPP voisi liittyä tähän yhteiseen päätöslauselmaan, jos suurin osa heidän tarkistuksistaan hyväksytään huomisessa äänestyksessä. Tilanne Isossa Britanniassa on siis muuttunut siinä määrin, että pienen vierastalon pitää maksaa sakkoja siitä, että he eivät hyväksyneet asiakkaikseen homopariskuntaa. Toki ajatuksista voi aina keskustella. Voi keskustella siitä, mitä mieltä on homoseksuaalisuudesta, mutta, mutta tietenkään mitä muuta ei voi tehdä kuin keskustella. Ei voi syrjiä ketään. Jos kielletään homoseksuaalisuuden esitteleminen tai edistäminen, rikkoo vakavasti ilmaisun vapautta olemme vaatineet Sofi Intveltin kanssa tiekarttaa EU-hun. Haluan vedota kaikkiin niihin eri ryhmissä äh, yhdistämään voimansa kaikki, kaikissa ihmisoikeusrikkomuksissa. Grazie per il gruppo. Kiitoksia vihreiden ryhmän nimissä Rova Cornelissen minuutti. Voorzitter. Puhemies, ei ole ensimmäinen kerta, että Liettuassa rikotaan perusoikeuksia ja perustamissopimuksia. Ja tässä rajoitetaan nyt äh, homoseksuaalien oikeuksia ja meidän täytyy tässä puuttua siihen. EUn arvot eivät ole mikään alakartte lista, josta valitaan, että tämän haluan ja tätä ei. Meidän täytyy pitäytyä näissä kaikki. Tämä koskee Liettua, mutta yhtä lailla Ranskaa ja Alankomaita jo ajatellaan vaikkapa, että Alankomaat jatkossa haluaa vaikka heikentää maahanmuuttajien oikeuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että kukaan ei silloin enää voi tuntea oloaan suojatuksi unionissa. Olen iloinen, että komission jäsen välittömästi on tehnyt juridisen analyysin ja toivon, että hän astuu eteenpäin, koska ei hän voi olla niin, että ihmisten täytyy ensin joutua tällaisten lakien uhriksi ja sitten naapurimaiden täytyy lähteä hakemaan EUlta apua ihmisoikeusrikkomuksiin. Kiitos. Grazie per i Kiitoksia. Ja sitten EKR-ryhmän nimissä herra Tanok, kaksi minuuttia. Puhemies, EU perustuu sille periaatteelle, että kaikilla kansalaisilla on samanlaiset vapaudet ja oikeudet. Kaikki maat, jotka haluavat jäseniksi, joutuvat sitoutumaan tähän periaatteeseen ja niiden täytyy tämä huomioida, mukaan luettuna seksuaaliset oikeudet. Kun Liettua liittyi jäseneksi, niin se sitoutui samoihin periaatteisiin. Meillä on perusoikeuskirja, äh, joka on tämän jälkeen tullut voimaan. Siinä takataan, ta- taataan syrjimättömyys äh, sukupuolista suuntautumisesta huolimatta eu tasolla. Ihmisoikeuskysymyksissä unionin ulkopuolella voin todeta kategorisesti, että ECR pitää kiinni suvaitsevaisuuden periaatteesta, mutta monet eurooppalaiset omaavat varsin perinteisiä näkemyksiä, usein uskonnollisella perustelulla. Meidän pitää pyrkiä varmistamaan myös se, että ne, jotka ovat toista mieltä homojen ja lesbojen oikeuksista, voivat vapaasti käyttää myös omaa ilmaisuvapauttaan. Liettuassa ollaan varsin konservatiivisia. Tämä pitää ymmärtää. Ihmisellä on oikeus yksityisiin näkemyksiinsä, mutta jos ajatellaan oikeudellista, institutionaalista tasoa, niin, niin siinä täytyy pitää kiinni tasa-arvoisuudesta. Minä uskon siihen, että oikeudelliset takeet yksilöiden oikeudesta EU-ssa toimivat jonkinlaisena magneettina Liettuan kaltaisille maille, kun he ovat nyt päässeet eh, kommunismin eh, ikeestä eroon. EU on sitoutunut estämään marginalisoitumista vähemmistöjen suhteen. Tätä on ollut nähtävissä 1900-luvulla. Komissio on valmis tutkimaan Liettuan lainsäädäntöhankkeen ja toteamaan, onko hanke yhteensopiva EUn lainsäädännön kanssa. Busutil totesi, että on todennäköistä, että tästä laista ei edes tule, se ei edes tule voimaan. Ja kaikki nämä aiheet äh, toki ovat muutenkin relevantteja. Grazie per il gruppo confer- Kiitoksia ja GUE-ryhmän nimissä herra Higgins, minuutti. Puhemies, ehdotettu laki estää homoseksuaaliset suhteet ja niistä informoiminen Liettuassa on jälleen yksi yritys äh, pyrkiä äh, polkemaan homoseksuaalien oikeuksia miten ironista, että maa, joka oli itse taisteli äh, Stalinin diktatuurin alle ja vapautui parikymmentä vuotta sitten, nyt lähtee tälle tielle ja lähtee estämään ihmisiä elämään vapaasti, rauhanomaisesti, oman seksuaalisen identiteettinsä mukaisesti. Minä pidän hyvänä äh, homoseksuaalien rohkeutta äh, huolimatta tästä vihakampanjasta, kun he marssivat Vilnan kaupungin lävitse Gay Pride-paraatissa viime toukokuussa poliittinen järjestelmä maassa on pettänyt kansalaisensa. Ihan kuten Irlannissa markkinatalous ja spekulointi on pilannut maata. Ja Liettuan markkinat eh, ovat heikoilla ja nuorisotyöttömyys on todella todella korkeasti. Ja tällaisissa tilanteissa käytetään vähemmistöjä ja esimerkiksi homoseksuaaleina syntipukkeina vain sen vuoksi, että hallinto on eh, eh, epäonnistunut. Ajatelkaapa vaikka Ugandan tilannetta ja homojen tilannetta siellä ja sitä, että Liettuassa nyt lähdetään puhumaan lasten suojelemisesta. Tämä on varsinainen myrkkykäärme ja tässä äh, mennään väärään suuntaan lastensuojelussa. Irlannista tulevana minä voin kertoa, että äh, Irlannissa olisi pitänyt äh, suojella lapsia niiltä instituutioilta, missä niiden olisi pitänyt olla turvassa, katoliselta kirkolta. Liettuan ihmiset, Liettuassa nuoriso, jotka joutuvat nuorena taistelemaan tai etsimään omaa seksuaalisuuttaan muutenkin eksyksissä nuorina. Sen vuoksi meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikki ihmiset voivat elää rauhassa oman identiteettinsä mukaisesti koko Euroopan unionissa. Näyttää siltä, että herra Imbrassas ei ole täysistuntosalissa, joten sitoutumattomien nimissä Stojanov puolitoista minuuttia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 käyttävät ennustajia ja näin voidaan ikään kuin tuomita rikollisia ja ennen kuin teot edes toteutuvat. Tässä tämä skenaario toteutuu nyt Liettuassa. Nämä ongelmat ovat olleet olemassa jo vuosikausia. Syntyy konflikteja lainsäädäntöjen kanssa eri jäsenvaltioissa. Nyt puhutaan kokoontumisvapaudesta. Ihan se ei ole mikään absoluuttinen vapaus. Kyseessä täytyy olla äh, rauhanomainen tapaaminen, joka ei vaaranna yleistä järjestystä. Varmasti jatkossa syntyy oikeuksien ristiriitoja ja tästä syntyy suuria ongelmia Euroopan unionissa. Me joudumme siihen tilanteeseen, jossa on tutkittava, kenen oikeudet ovat ikään kuin muiden yläpuolella – eli ihmisoikeudet kaikille. Grazie, ora la parola. Kiitoksia ja muut puhujat seuraavaksi. Ensimmäisenä Rova Skridlevska, puolitoista minuuttia. Obecnie na Litwie mamy do czynienia z sytuacją... w Lietuassa meillä on tilanne, jossa yhtäältä demokraattisesti valittu hallitus saa vapaasti laatia lakeja, toisaalta ihmisoikeuksia suojellaan EUn lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten kautta. Meidän täytyy ottaa esiin ne asiat, joissa ihmisoikeuksia rikotaan. Myös liittyen tiettyihin ryhmiin. Euroopan parlamentti on aina vastustanut ihmisoikeuksien rikkomista. Liettuan lainsäädäntöluonnossa saattaa heikentää tietyn ryhmän puhevapautta. Tämä huoli on oikeutettua, sillä Euroopan parlamentissa me olemme katsoneet myös, millä tavalla kansallisia vähemmistöjä kohdellaan Liettuassa – koska heillä ei ole samanarvoisia oikeuksia eikä heitä kohdella kunnioitettavasti muiden kansalaisten tavoin. Euroopan lainsäädännössä on määritelty standardit, johon pitäisi kuulua myös kansalliset vähemmistöt. Grazie. La parola all'onorevole. Kiitoksia. Seuraava puhe Blinke Viuchute, kaksi minuuttia. Puhemies, komission jäsenkollegat. Me käsittelemme aiheita, joka on hyvin arkaluontoinen omalle kotimaallani. Uutena jäsenvaltiona Liettua kunnioittaa perusoikeuksia ja EUn perusarvoja. On kuitenkin selvää, että on ollut tapauksia, joissa yksittäiset parlamentin jäsenet ovat esittäneet lakiehdotuksia, jotka ovat näiden oikeuksien vastaisia. Viime keskiviikkona hallitus antoi kielteisen lausunnon eh, ehdotuksesta, lakiehdotuksesta, jolla määrättäisiin sakkorangaistus eh, homoseksuaalisuuden edistämisestä. Otettiin huomioon EU-lainsäädäntö ja Liettuan perustuslain määräykset ja todettiin, että lakiehdotus ei ole niiden mukainen. Meillä on perusoikeudet, joista määrätään myös Lissabonin sopimuksessa. Syrjimättömyysperiaate siellä on mukaan luettuna syrjintä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Lakiehdotusta ei ole, Lissabonin, ei ole Liettuan parlamentissa hyväksytty. Tätä haluan korostaa. Toivon, että Liettua ottaa huomioon myös kansainvälisesti esitetyn kritiikin, joka tähän lakiin on kohdistunut, ja myös Euroopan parlamentin päätöslauselman. Ja näin Liettuassa voidaan toimia niin, että torjutaan lakiehdotus, joka olisi eh, lain vastainen. Kiitoksia. Seuraava puhuja Romeva Irueda, minuutti. Uh, I think it was pretty clear. Niin, minusta tämä oli nyt hyvin selvää. Se viesti, minkä me haluamme lähettää Liettuan parlamentille, mutta ei ainoastaan heille, vaan kaikille niille, jotka vieläkin äh, tieskentelevät keskustelevansa perusasioista. Tässä on kaksi asiaa, joista meidän on muistutettava tiettyjä kollegoita. Ensinnäkin se, että homoseksuaalisuus on poistettu mielisairauksien luettelosta. Ja toinen on se, että mitään, us, mitään uskottavaa tutkimusta ei ole siitä, että lasten kouluttaminen seksuaalista suuntauksista olisi vaarallista. Nämä ovat faktoja, eikä, eikä, e-, eikä tätä voida tätä vastaan ei voida puhua. Joten se viesti, minkä me huomenna lähetämme kollegoillemme, on se, että älkää edes se, kuvitelko puhuvanne näistä asioista. Sen vuoksi me haluamme hyväksyä tämän päätöslauselman ja sen vuoksi me toivomme tukea myös Liettuan presidentiltä niin, että tämä voidaan pysäyttää. Mutta tämä ei koske ainoastaan Liettua, vaan kaikkia niitäkin, jotka vieläkin keskustelevat tämän kaltaisista asioista. Grazie. La parola all'onorevole... Seuraava puhuja Chimanski, minuutti. Kiitos puhemies. Ei ole toista niin herkkää parlamenttia kuin Euroopan parlamentti silloin, kun keskustellaan syrjinnästä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. jo ennen hyväksyntäänsä tämä lakiehdotus on joutunut kritiikin kohteeksi ja, ja se on hylätty. Meidän pitäisi olla luottavaisempia jäsenvaltioiden ja tässä tapauksessa Liettuan lainsäädäntökoneistoon. Meidän pitäisi olla ymmärtäväisempiä niiden suuntaan Liettuan parlamentissa – jotka huolehtivat siitä, että lapsia suojellaan seksuaalisen sisällön aggressiiviselta esittelyltä. Lapset jäävät tässä keskustelussa aivan toisiaiseen asemaan. Luottamusta ja kunnioitusta suvereniteettia kohtaan puuttuu, eikä pohdita lasten oikeuksia. Siksi emme voi tukea tätä tekstiä. Grazie. Credo che... Kiitoksia. Seuraava puhuja on Rouva Head. Hän ei ole nähdäkseni täysistuntosalissa, joten puheenvuoro on Rouva Senischin minuutti. Pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Dla większości mieszkańców Unii... Arvoisat kollegat, Euroopan kansalaisilla kaikilla pitäisi olla yhtäläiset oikeudet, mutta joissain jäsenvaltioissa ähm, samaa sukupuolta olevien suojelu on liian heikkoa. On äh, esiintynyt väkivaltaa äh, näitä vähemmistöjä kohtaan äh, ja muuta esimerkiksi Liettuassa. Me tarvitsemme samankaltaista suojelua myös kaikkia kohtaan. Siis oli nyt kysymys uskosta, seksuaalista suuntautumisesta, iästä, mistä tahansa. Esimerkiksi islamistisissa valtioissa homoseksuaalisuudesta tuomitaan kuolemaan – meidän täytyy tehdä asialle jotain ja tämä päätöslauselma on hyvin tärkeä siltä kannalta. Grazie, la parola all'onore. Kiitoksia ja seuraava puhuja rouva Trotman, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Tällä hetkellä Liettuan parlamentin tutkittavana oleva tarkistus sakoista homoseksuaalisuuden edistämisessä on laadittu alaikäisten suojelulainsäädännön yhteydessä. Miten eh, voidaan sillä perusteella, että muka suojellaan alaikäisiä, eh, kieltää oikeus eh, esitellä seksuaalisen suuntautumisen vaihtoehtoja. Tällainen teksti liittyy niihin oikeuksiin, joita parlamentti on puolustanut homojen ja lesbojen oikeuksiin. Tällä hetkellä on havaittavissa myös väkivaltaa, hyökkäyksiä homoseksuaaleja kohtaan. Ja kyseessä on se, että homoseksuaalisuus ikään kuin tehdään rikolliseksi toiminnaksi. Me emme voi antaa tällaista kuvaa Euroopasta nuorille. Kyseessä on sisäänpäin kääntynyt, suvaitsematon Eurooppa. Meillä on oltava toisenlainen eh, kuva Euroopasta tarjottavana. Meillä on eurooppalaiset arvot, joita perusoikeuskirja välittää eteenpäin. Meillä on myös ihmisoikeussopimus eh, ihmisoikeuksien tukena ja takeena. Tämä kattaa kaiken syrjimättä syrjinnän vastaisen työn Euroopan unionissa, kaiken perustan toimillemme eh, tasa-arvoisuuden edistämiseksi. Haluan kiittää komission jäsentä siitä, että hän puhui hyvin selkeästi aiheesta täällä ja toivon, että kaikki ryhmät kuulevat argumenttinne eh, mukaan luettuna kollegat tässä. Eh, vetoan kaikkiin kollegoihin eri ryhmissä yhtymään SEDn ja ALDEn vihreiden kuen päätöslauselmaan. Grazie, vi prego di rispettare. Kiitoksia. Pyydän teitä edelleen noudattamaan puheaikoja. Meidän täytyy päättää kello 24.00. Ensimmäinen puhuja. Pani komissaarka, vážení kollegovia. Komission jäsen, arvoisat kollegat. Miksi tämä parlamentti keskustelee yhden parlamentaarikon esittämästä ää, lainsäädäntöluonnoksesta jossain jäsenvaltiossa. Missä vaiheessa me olemme lähteneet sanelemaan Euroopan parlamentin jäsenvaltioiden parlamenteille, mistä he voivat keskustella ja mistä ei? eikä näissä päätöslauselmissa, joista huomenna äänestetään, ole kysymys mistään, mikä olisi olemassa. Tässä on kysymys tekstistä, josta yhä vielä keskustellaan yhdessä jäsenvaltion parlamentissa. Tässä on kuitenkin yksi asia, esimerkiksi media, lainsäädäntö Unkarissa. Me olemme sanoneet, että meidän pitää antaa Unkarin hallitukselle enemmän aikaa miettiä sitä ja ehkäpä muuttaa sitä myöhemmin. Joten eh, minusta meidän pitäisi olla johdonmukaisia. Hyvät kollegat, odottakaamme näiden päätöslauseiden äänestämisen kanssa siihen asti, että Liettuassa on keskusteltu loppuun parlamentissa. Grazie, la parola all'onorevole Morkku Naitte, seuraava puhuja Catch menettelyssä Mininkä, komissaare, esu iš Lietuvos ir šiandien... Puhemies, komission jäsen. Me puhumme nyt päätöslauselmasta, joka juontaa juurensa yhteen muutokseen hallintolaissa. Käsittelyä ei ole saatettu päätökseen Liettuan parlamentissa. Ja nyt Euroopan parlamentti eh, yrittää puuttua tilanteeseen. Keskustelua ei ole siis vielä valiokunnassakaan saatettu päätökseen. Tähän ehdotukseen suuntautuu paljon kielteistä huomiota. Minä en voi tukea päätöslauselmaa, koska toimet olisivat liialliset, ylimitoitut ylimitoitetut. Haluan puhua myös kollega Higginsille, että älkää puhuko sellaisesta asiasta, josta ette tiedä mitään. Jos puhutte eh, Neuvostoliitosta tässä yhteydessä, niin en voi tätä ymmärtää. Grazie. La parola all'onorevole Tein. Ja Tein on seuraava puhuja. Puhemies, komission jäsen Euroopan ihmisoikeus, perussopimus ja perusoikeuskirja kieltävät syrjinnän seksuaalisen suuntautumisen perustalla. EU ja kaikki jäsenvaltiot ovat velvoitettuja taistelemaan artiklan 6 ja 7 perusteella ja 19 perusteella seksuaalista suuntautumista kohtistuvaa syrjintää vastaan. Meillä on, pidän hyvänä sitä, että Äh, Liettuassa ensimmäisen päätöslauselmamme jälkeen 2009 äh, astui voimaan laki huomattavasti miedommassa muodossa. Ja äh, emme me oikein tiedä, millä tavalla tätä nyt on toimeenpantu. Sitä hämmästyneempi olen siitä, että nyt siellä on sitten käynnistetty uusia lainsäädäntöpyrkimyksiä, jossa on kysymys siitä, että jopa 2900 euroa sakkoa voi saada. Ja tämä koskee nimenomaan homoseksuaaleja. Pidän hyvänä, että komissiolla on strategia homofobiaa vastaan ja haluaisin kiittää komission jäsen Redingiä siitä, että hän istuu täällä vielä lähes keskiyön aikaan ja painottaa sitä, miten tärkeää on myös äh, homoseksuaalien oikeudet. Yeah. Kiitoksia ja nyt on puheenvuoro komission jäsenellä Roa Redingillä. I have noted, uh... Puhemies, olen havainnut suuren yksimielisyyden parlamentissa – eri puolueryhmien keskuudessa periaatteesta, joka on syrjimättömyyden periaate. Jos päätöslauselma saataisiin, jossa korostetaan nimenomaan tätä periaatetta ja sen soveltamista kansalliseen lainsäädäntöön, joka on velvoite jäsenvaltioille suhteessa Euroopan unionin sääntöihin, joihin ne ovat sitoutuneet – niin kyseessä olisi tärkeä hetki. Ne parlamentin jäsenet, jotka to- ovat todenneet selkeästi, että me puhumme laista, joka ei oikeastaan ole laki, se on erään parlamentaarikon ehdotus, ovat aivan oikeutettuja korostaessaan tätä. Mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa, että niin Liettuan presidentti kuin Liettuan parlamenttikin ovat selkeästi ottaneet eh, tämän ehdotuksen vastaisen kannan. Toivon, että lähestulkoon yksimielinen keskustelu huomisesta päätöksestä, joka liittyy periaatteisiin, jotka 27 jäsenvaltiota ovat eh, vapaaehtoisesti – allekirjoittaneet saa vahvistuksen eh, perusoikeuskirjassa ja toivottavasti huomisessa äänestyksessä periaatteet vahvistetaan. Tähän vahvaan kantaan tässä parlamentissa voin tietysti yhtyä. Grazie, komissario. Comunico di... Kiitoksia arvoisa komission jäsen. Olen saanut kaksi päätöslauselmaa luonnosta. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys toteutuu huomenna kello 12.30.